eri valiokunnat ovat päännistäneet käynnistää toimielten välisiä neuvotteluja 69c-artiklan yksi kohdan mukaisesti mietinnät, jotka ovat samalla neuvottelumandaatti, löytyvät täysistunnon nettisivuilta ja niiden otsikot julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjassa. Artikla 69c kaksi kohdan mukaan vähintään keskitason vähimmäismäärän verran jäseniä tai useampi poliittinen ryhmä voi esittää kirjallisen pyynnön huomiseen keskiyöhön mennessä, että päätöksestä äänestetään. Mikäli pyyntöä toimittaa äänestys ei ole määräaikaan mennessä esitetty, niin valiokunnat voivat käynnistää neuvottelut. Haluaisin äh, kertoa täysistunnolle, että keskiviikkona allekirjoitan yhdessä neuvoston puheenjohtajan